Der president. So, einen schönen guten Abend. Hyvää ilta, iltaa kaikille. Istunto jatkuu. Ilmoitamme toisen äänestyksen tulokset ja sitten aloitamme neljännen äänestyksen. Toisen äänestyksen tulokset. Asetus, joka muuttaa monivuotista rahoituskehystä 20, 14.20. Se on mennyt läpi. 400, 479 ääntä annettu. 464 puolesta, 11 vastaan, 4 tyhjää ääntä monivuotisen rahoituskehyksen teksti on näin ollen hyväksytty. Sitten eteenpäin toiseen sarjan tarkistuksia yhteinen päätöslauselma EUn yhteistä toimista, joilla toimitaan COVID-19-pandemian seurausten torjuntaan. Ehdotan, että toimen niin kuin herra Silva de Pereirakin teki tänä iltapäivänä, joten te näette tulokset taululta, en lue niitä ollenkaan. Ilmoituksen jälkeen täällä ne sitten julkaistaan Euroopan parlamentin nettisivuilla. Tarkistus 19, kuten näette, se on hylätty. 62 tarkistus. on myös hylätty. Kohta 18 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa hyväksytty. Osa 2 alkuperäistä tekstiä, tekstiä hyväksytty. Kolmas osa myös hyväksytty. 63 tarkistus hylätty. 64 hylätty, 65 hylätty, 66 tarkistus hylätty, tarkistus 33 hylätty, 34 tarkistus, 34 myös hylätty, tarkistus 35 hylätty, 36 tarkistus hylätty. Tarkistus 3, 45 hylätty. Tarkistus 46 hylätty. Tarkistus 67 hylätty. Kohta 20 alkuperäinen ensimmäinen osa, tämä kolmas osa, ensimmäinen osa läpi, toinen osa hyväksytty, kolmas osa hyväksytty, 37 tarkistus hylätty, 68 hylätty, 38 tarkistus hylätty, tarkistus 39 hylätty, tarkistus 40 hylätty, tarkistus 41 hylätty, tarkistus 10 hylätty. Kohta 23 alku, alkuperäinen teksti hyväksytty. Tässä tulokset, jotka tähän mennessä on, oli saatavilla. Sitten kolmas ryhmä tarkistuksia koskien päätöslausumaa EUn yhteensovitusta toimista COVID-19-pandemiassa ja sen seurausten torjunnassa. Ne ilmoitetaan kello 10.50 illalla. Sitten neljäs äänestys äänestämme neljännestä tarkastusryhmästä koskien EUn sovitettuja toimia COVID-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Äänestyksessä käytetään samaa menettelyä kuin aikaisemmissakin äänestyssessioissa. Neljässä äänestyssessio alkaa nyt vuoteen 9 30 saakka. Ja teillä on siis aikaa 21.30 saakka antaa äänenne. Tulokset neljännestä osuudesta ilmoitetaan huomenna kello yhdeksältä perjantaina, siis 17. huhtikuuta. Kukaan ei halua esittää mitään kysymyksiä, joten istunto päättyy nyt tähän.